sillä, jotka teemme täällä tai kun allekirjoitamme asiakirjoja, vaan as, nyt työ alkaa. Et. Kiitoksia edustaja Eekö. Nyt päätämme keskustelun aiheesta. Äänestys pidetään huomenna. Ja sitten siirrymme seuraavaan esityslistakohtaan. Haluan vielä toistaa teille, että meidän pitää päättää puolilta öin siitä lähtien, tulkauskysymykset hankaloittavat tämän päiväistä tilannetta ja varsinkin huomista tilannetta. Ja siitä syystä pyytäisin teitä puhumaan mahdollisimman tiiviisti, jotta säästämme aikaa ja käytämme vain meille annetun ajan. Seuraavaksi siis Koeljo ja Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa. Tästä ensimmäiseksi puheenvuoro edustaja Carlos Coelho, neljä minuuttia. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen Malmström, hyvät kollegat, haluaisin tässä ottaa neljä asiaa esille. Ensinnäkin arviointimenettely. Tästä päätettiin vuonna 2007 ja Romania ja Bulgaria ovat työstäneet Schengenin aluetta. Ja jotta tämä voitaisiin komission taholta arvioida, on tarpeen, että arviointimenettely myöskin viittaa kaikkiin tarpeellisiin aspekteihin, jotka liittyvät EUn säännöstön täytäntöönpanoon. Kyse on tietosuojasta, Schengenin tietojärjestelmästä, meri, maa, raja-alueesta ja myöskin yhteistyöstä ja viisumipolitiikasta. Arviointimenettelyt ovat alkaneet tietojen kanssa. Meidän täytyy siis tarkistaa, ovatko nämä jäsenvaltiot siinä tilanteessa, että ne pystyvät käyttämään kaikkia tietosuojan vaatimuksia. Tulokset ovat sitten ennakkoedellytys sille, että eh, eh, nämä maat pääsevät Schengenin tietojärjestelmään ja tämä tarkoittaa myöskin sitten sitä, että eh, tietoja vaihdetaan näiden maiden välille. Mikäli tämä on mahdollista, se tulee olemaan ensimmäinen askel sille, että tällaisia valvoja, rajavalvontatoimenpiteitä voidaan sitten tehdä Bulgarian, Romanien maarajoilla. Neuvosto on lähettänyt komissiolle raportin, mutta mitään arviointiraportteja ei lähetetty ja näin ollen parlamentti ei saanut kaikkia mahdollisia tietoja voidakseen antaa perustellun näkemyksensä. Ensin kun parlamentti pyysi näitä, niin neuvosto toimitti ne. Myöskin haluaisin kiittää Romanian suurlähettilästä, koska hän piti huolen siitä, että ratkaisuun päästiin, että tämä blokki saatiin poistettua, koska myöskin näin saatiin salaisia asiakirjoja käyttöön ja tietyt esteet poistettiin. Meillä oli kuitenkin myöskin sama ongelma, kun parlamentti puhui muista asioista, jotka liittyvät Schengenin tietojärjestelmään, eli siihen, että mahdollisimman nopeasti neuvoston ja parlamentin täytyy päästä yhteisymmärrykseen arkaluontoisten tietojen siirtämisestä. No nyt sitten Bulgarian arvioinnista. Siellä havaittiin tiettyjä ongelmia esimerkiksi Euroopan neuvoston kehitysten täytäntöönpanossa ja tämän lisäksi ongelmia esiintyi myöskin tietojen vaihdossa. Bulgaria jatkoi näiden suositusten seuraamista. 27. huhtikuuta neuvosto totesi, että ehdot täytettiin. No sitten Romaniasta tässä oli heikkouksia kahden lain osalla. Kyse oli henkilötiedoista ja myöskin siitä, mikä liittyy tietosuojan resursseihin. Tämän lisäksi myöskin tietojen vertaus, vertaaminen aiheutti ongelmia. Tämä ei kuitenkaan johda siihen, että Romania – Eh, ei voisi eh, täytäntöönpanna kaikkia aspekteja tietosuojan osalta. Me tarkastelemme näitä ehtoja. Voimme antaa Romanialle ja Bulgarialle vihreää valoa tietosuojan osalta. Lopuksi, herra puhemies, eh, haluan sanoa, että Schengenin valvontajärjestelmän arvioinnista mahdollisimman nopeasti pitäisi saada aikaan eurooppalainen arviointijärjestelmä. Tämän pitäisi olla avoin ja tehokas jotta voidaan arvioida Schengenin tietojärjestelmää. Lokakuussa komissio valotti tätä asiaa ja komissio myöskin käytti aloiteoikeuttaan eh, tässä mahdollisimman nopeasti. Kiitos herra Koilio. Seuraavaksi komission jäsen Malmström. Hän voi kertoa komission näkökannan. Puhemies, herra Koelio, hyvät naiset ja herrat, olen aivan vakuuttunut siitä, että Bulgaria ja Romania tekevät kaiken, jotta voitaisiin maaliskuussa 2011 poistaa sisäinen rajatarkastus ja tulemme täysin tukemaan molempaa maata niin, että ne voivat selviytyä Schengen arviosta. Neuvoston tehtävä on tehdä Schengen arviointi ja näiden arviointien perusteella neuvosto päättää sisäisen rajavalvonnan poistamisesta. Näitä arvioita tehdään, joten on aivan liian aikaista minkäänlaista katsausta tehdä tilanteesta. Mitä tulee tietosuojan myönteiseen arviointiin, se antaa Bulgarialle ja Romanille mahdollisuuden osallistua Schengenin tietojärjestelmään. Euroopan parlamentti ja herra Koelio ehdottavat, että Bulgaria ja Romania tiedottaisivat neuvostolle ja parlamentille seurannasta suosituksista. Se on käytänne että jäsenvaltiot raportoivat neuvostolle niistä toimista, joita niillä on, jotta ne täyttäisivät suosio, suositukset. Ja tältä pohjalta nykyisen lainsäädännön mukaan neuvoston tehtävä on sitten informoida parlamenttia asianmukaisesti. Ja tässä yhteydessä haluaisin käsitellä teidän ehdotustanne ja sanoa, että syksyllä aion ehdottaa uutta arviointimekanismia, sen, siis joka Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Sekä jäsenvaltiot että parlamentit on otettava mukaan tähän mekanismiin ja tässä on kysymys molemminpuolisen luottamuksen ylläpidosta, ja siis on tarkoitus, että kaikki toimet pannaan täytäntöön, jotta sisäinen rajaval- rajavalvonta voidaan poistaa. Euroopan parlamentin pitäisi olla täysin informoituna näiden arviointien tuloksista. Tämän uuden mekanismin mukaan komissio aikoo korjata nykyiset heikkoudet, joista esittelijä puhui. Sen jälkeen kun arviot tehdään, ei ole mitään seurantaa ja suosituksia ei aina panna täytäntöön. Ja parlamentin tuki tässä prosessissa on erittäin arvostettu. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Nyt aion keskeyttää 10 sekuntia sen jälkeen, kun puheaika on päättynyt. Ja ensimmäiseksi EPP-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia edustaja Nedelcheva. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Haluan onnitella äh, herra Koejoa tästä edistymiskertomuksesta tai äh, mietinnöstä nyt tietosuoja-alueella voidaan asettaa tietty päivämäärä, jolloin voidaan soveltaa Bulgarian Schengenin tietojärjestelmä. Siis on aiheuttanut innostusta bulgarialaisten keskuudessa. Tämä on mahdollisuus nyt poistaa rajavalvontaa ja tällä tavoin Bulgarian hallitus teki kaikkeensa, jotta kurottaisiin aiempi viivästyminen umpeen. Nyt halutaan vahvempaa tulliyhteistyötä, varsinkin kun tarkastellaan ihmiskauppaa ja salakuljetusta. Nyt tämä on osa sitä unelmaa, joka bulgarialaisilla on, kun se halusi lähteä Eurooppaan osalliseksi. Nyt täytyy ottaa huomioon ne suositukset, joita on eh, ehdotettu. Rakentava vuoropuhelu, sen pitää jatkua ja avoin vuoropuhelu on tae siitä, että noudatetaan myös perusoikeuksia. Kiitoksia. Kaksi minuuttia. Edustaja NGU, SD-ryhmä. Doamnă comisar, stimați colegi, ieri am 25 aniversare a momentului... Kiitos eilen. Juhlimme 25. juhlavuotta. Tämän ennen kuulumattoman tapahtuman juhlavuotta, eli liikkuvuutta Euroopassa ilman rajoja. Ja Rova Malmström sanoi, että Schengen on kaikkein tärkein ja voimakkain symboli sellaiselle Euroopalle, joka voi todella saada aikaan er-, muutoksen ihmisten arkielämässä. Toinen komission edustaja sanoi, että Schengen on menestys Euroopan unionissa, jos ajatellaan sen 35 vuotta. Eli onneksi olkoon syntymäpäivänä Schengen ja onneksi olkoon vapaudelle. Ja siis tässä on kysymys rajavalvonnan poistamisesta. Sitähän me juhlimme. Tämä tapahtuma on erittäin tärkeä ja kaksi maata ovat todella valmiita osoittamaan, että ne pystyvät osallistumaan Schengenin järjestelmään Romanian ja Bulgarian kansalaisten hyväksi ja samalla tietysti kaikkien Euroopan kansalaisten hyväksi. To, todellisessa Euroopassa, eh, joka on rajaton taloudellinen ja sosiaalinen Eurooppa kahden jäsenvaltion on tietysti kunnioitettava tiekarttaa, jonka komissio on laatinut. On erittäin hyvä, että parlamentti on onnistunut täyttämään oman roolinsa oikeuksien turvaajana. Ja tässä on kysymys toimielinten avoimesta yhteistyöstä sellaista prosessista, joka varmasti hyvin nopeasti tuottaa hedelmiä kaikkien hyväksi. Mutta olkaamme kuitenkin sel- selvillä, Euroopanhan ei pidä ajatella muuta kuin sitä, että se palvelee kansalaisia, eli vapautta. Ja mitä tulee uuteen arviointijärjestelmään herra Koelion mukaan, sehän tulee merkitsemään lisää tasa-arvoa ja liikkuvuutta ja vapautta Euroopassa. Kiitoksia liberaalidemokraattien nimissä edustaja Grisbeck. Kiitoksia arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Eh, muutama eh, päivä sitten juhlimme tätä Schengenin eh, vuosipäivää ja nyt asetamme tärkeän rakennuspalikan tähän rakennukseen ja mietimme enemmän vielä yhteistyötä, joka on ehdoton edellis, edellytys, jos halutaan poistaa rajavalvonta Bulgarian ja Romanian osalta, jotka ovat nyt ensimmäisten arvioiden kohteena. Näiden maiden pitäisi pystyä takaamaan henkilötietosuoja. Tämä on erittäin hyvä uudistus ja ja tällä tavoin voidaan edesauttaa näiden maiden vaurauden rakentamista ja koko Euroopan vaurauden rakentamista. Tällä tavoin voidaan torjua laitomaahanmuutto ja rikollisuus ja tämä auttaa myös. Tiene un minuto. Seuraavaksi eh, vihreiden nimissä yksi minuutti edustaja Sanoka. Puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, koska SIS on tärkeä osa Schengen-aluetta, tämä on hyvin tärkeä asia. Minä itse tulen uudesta jäsenvaltiosta. Muistan, miten Latvia halusi osallistua tähän alueeseen. Tästä syystä on hienoa, että Bulgaria ja Romania tulevat mukaan. Haluan kuitenkin muistuttaa, että joitakin puutteita on havaittu. Tässä mielessä ryhmäni täysin kannattelee, kannattaa esittelijän kantaa. Parlamentille täytyy kertoa, miten ongelmat on ratkaistu ja täytyy ottaa myöskin huomioon tietosuojan liittyvät kysymykset. Haluaisin kertoa myöskin, että tiettyjä esteitä on. Me olemme samaa mieltä liittyen näihin huolenaiheisiin arviointijärjestelmästä. Parlamentin pitäisi voida harjoittaa demokraattista valvontaa. Mielestäni Malmströmin vastaus sille, että näin tulee tapahtumaan, on äärimmäisen hyvä asia.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 ainakaan niillä kielillä, joita minä täällä seuraan. Voisitteko te aloittaa uudestaan? No niin. Voitteko aloittaa uudestaan puheenvuoronne? Yep. Yes. yes. Okay. Thank you. Rumunia ja Bulgaria przyjęły dorobek Schengen wraz z wejściem do Unii Europejskiej w 2007 roku. Kiitoksia. Romania ja Bulgaria ovat hyväksyneet tämän sopimuksen 2007 ja nyt Euroopan neuvosto on antanut päätöksensä. Tässä kyseessä on Euroopan unionin nuorimmat jäsenvaltiot. Tämä on viimeisiä askeleita siinä, että pyrimme pääsemään eroon sisäisistä rajatarkastuksista. Kumpikin jäsenvaltio on arvioitu myönteisesti kun on nyt haluttu päästä eroon rajatarkastuksista ja eh, ne todellakin poistetaan pian ja jos näin tapahtuu, niin odotamme, että Romania ja Bulgaria eh, ovat teknisesti valmiita siis kakkosen ennen lokakuuta 2010 tämän etenemissuunnitelman mukaisesti. Ja tämän avulla voidaan avata Schengen kahteen jäsenvaltioon ja eh, tämä on eduksi kansalaisillekin. Kiitos. No- Seuraavaksi eh, vapaa, eh, vapauden demokraattinen Eurooppa. Edustaja Bafton, kaksi minuuttia. Schengen. Puhemies Schengen oli siis oli kysymys siitä, että saadaan aikaan Schengenin mukaan turvallisuus ja järjestelyt omalla tontilla. Mitä tulee Schengenin järjestelmään rikoksen torjunnassa, samalla tietysti tämä järjestelmä ja Schengen aki yleisesti ottaen antavat laajemman perustan kansainväliselle rikollisuudelle, siis mitä tulee paatuneempiaan rikollisiin pääkysymyksen täytyy olla, ovatko nämä jäsenvaltiot sellaisessa tilassa, että ne voivat tosiaan omassa maassaan taata tarpeellisen valvonnan niin, että voidaan myöntää heille, heidän kansalaisilleen vapaa liikkumisoikeus. Mitä Schengenin tietojärjestelmään tulee ja ennen kaikkea tasapainoon kustannusten ja tehokkuuden välillä? Esimerkiksi yhdistyneet, kansan, yhdistyneet kansakunnat tekevät tarkastuksia. Meidän mitä tulee tiedon keräysjärjestelmään ja siihen, että joudumme tukemaan tätä, jotta voisimme tällä tavalla vähentää sitä rikollisuutta, joka liittyy avoimien rajojen politiikkaan. Mitä tulee esimerkiksi ihmiskauppaan, salakuljetukseen ja niin edelleen, matkustusturvallisuuteen ilman rajoja. Sehän tietysti nojaa siihen, että voi, jäsenvaltiot voivat tosiaan hoitaa tämän tarpeellisten standardien mukaisesti. Schengenhän ö, avaa jonkunnäköisen korruptioikkunan ja mahdollisuuden rikollisille päästä osallisiksi verkostoihin. Mitä tulee jäsenvaltioiden suurempaan osallistumiseen ja Schengen-järjestelmään, ennen kaikkea jos ajatellaan siis kakkosjärjestelmää. Kysymys on siitä, että missä vaiheessa biometrisen tiedon taltiointi on mahdollista. Olen huolissani myös siitä, että tätä järjestelmää voidaan, voivat käyttää tietyt poliittiset suuntaukset poliittisiin tarkoitusperiin. Mitä tulee siihen, että yhä useampi valtio liittyy akiihin, riski kasvaa. 500 000 tietokonetta voi tällä hetkellä päästä Schengenin tietojärjestelmään. Ei voida tietää siitä, kuinka äh, monet näistä ovat esimerkiksi vapaat äh, laittomista ohjelmista. Esimerkiksi erilaiset vakoiluohjelmat äh, antavat mahdollisuuden saa päästä kiinni tietoihin – Valtioiden on osoitettava, että ne, os, ne ovat tarpeellisella turvallisuustasolla. ja Ei voida kuitenkaan sulkea pois ma- mahdollisuutta rikkeistä, joka tietysti olisi kompromettoivaa kaikille osallisille. Kiitoksia. Ja nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Tässä viisi puheenvuoropyyntöä ensimmäiseksi. Edustaja Antonescu. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin kiittää esittelijä Koeljoa eh, siitä tavasta, jolla hän on asian hoitanut. Minä tuen kaikkia hänen eh, esityksiänsä, ei ainoastaan koskien arviointia, Eh, ja tietosuojaa, mutta myös muita aihealueita, joita pitää arvioida. Neuvosto eh, pitää eh, taata se, että parlamentti saa kaikki, käytöt, kaikki tiedot käyttöönsä ja minä toivon, että me voimme tehdä päätöksen tietoisina. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Vacescu. Niin, olkaa hyvä, Rova Bacescu. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Eh, niin, kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin onnitella eh, herra Koejoa erittäin merkittävästä mietinnöstä Bulgarialle ja Romanialle. Eh, Romaniassa on laki, joka hyväksyttiin äskettäin. Se koskee henkilötietojen suojaa ja se on edistysaskel meidän maallemme. Haluamme tulla mukaan Schengen-alueeseen. Meidän ministerimme on saanut edistystä aikaan ja meillä on selkeämmät tiedot 2011 vuotta ajatellen Sikomar-järjestelmän suhteen. Me olemme äh, saaneet uudistuksia aikaan, me olemme vahvistaneet yhteistyötämme Frontexin kanssa ja myös muiden äh, valvontaosien kanssa. Kiitoksia ja tästä äh, edustaja Luhan seuraavaksi. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau și eu să mă adaug pe lista celor care îl felicită pe domnul Ensiksi haluaisin liittyä niihin, jotka ovat halunneet onnitella esittelijä Koelioa, koska hän on todella tehnyt aivan erinomaista työtä Romanian ja Bulgarian hyväksi. Ja haluaisin kiinnittää huomionne siihen tosiseikkaan, että Romania on ollut todellinen esimerkki hyvistä toimintatavoista, mitä tulee esimerkiksi merikuljetusturvallisuuteen. Ja Romania, kuten Bulgaria, ovat täyttäneet ehdot voidakseen osallistua SIS-järjestelmään. Siksi olen sitä mieltä, että komission täytyy olla mukana tässä tuessa näille kahdelle maalle niin, että nämä pystyvät viemään loppuun nämä hyvät arviot, jotta voimme tällä tavalla liittyä tähän yhteiseen eurooppalaiseen tilaan, koska on kysymys täydellisestä laajentumisesta, joka perustuu arvoihin ja yksi näistä on vapaa liikkuminen. Kiitoksia edustaja Sikierski. Kiitos. Eurooppalaiset hyötyvät SIS-järjestelmästä, koska tämä mahdollistaa ihmisten ja ihmisten vapaan liikkuvuuden ja kaupan vapaan liikkuvuuden. Tämä on erittäin hyvä asia eurooppalaisille, mutta on tärkeää kuitenkin, että on olemassa tekninen infrastruktuuri näiden prosessien valvomiseksi. Me tiedämme omasta kokemuksesta, että niiden ihmisten tavoite, jotka haluavat Schengeniin, on täyttää velvoitteet. Tämä on tärkeä asia, kun ajatellaan yhteistä turvallisuutta. nämä standardit täytyy täyttää ja ne täytyy hyväksyä. E, kiitoksia. Ja e, viimeisenä vielä edustaja Bowis. Nie, przewodniczący, chciałbym podziękować panu Kalo, który jest naszym parlamentarnym specjalistą w zakresu Schengen i faktycznie... Kiitos herra Koelio, joka on Schengen asiantuntijamme. Hän on tehnyt aivan valtavaa työtä ja olen erittäin onnellinen siitä, että Schengen työryhmä on tehnyt myönteisen arvion Bulgariasta ja Romaniasta, että kaksi maata ovat ratkaisseet kaikki ongelmat, jotta ne saisivat tyydyttävään tulokseen pääsemiseksi. Mitä tulee ulkorajojen valvontaan, niin se on erittäin erittäin tärkeä. Me aiomme jatkaa siis kaksi työtä ja biometristä työtä, mutta tämä haluaisin toivottaa bulgarialaisille ja romanialaisille ystävilleni aivan samaa, minkä itse koimme tsekkiveljemme kanssa ja niin edelleen silloin, kun sisärajojen valvonta poistettiin. Itse asiassa tämä merkitsee historiallista lukua näiden kahden maan kehityksessä. Ja toivon, että nämä kaksi maata voivat täyttää kaikki vaatimukset ja Toivotan komission jäsenelle kaikkea onnea. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Malmström voi vastata puheenvuoroihin. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Ei tähän ole paljon lisättävää, koska täällä näyttää olevan hyvin suuri konsensus. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että todellakin tällä viikolla oli hyvä juhlia, koska Schengen on tärkeä osa EUta ja voimme olla erittäin ylpeitä siitä, että se edistää kansalaisten vapaata liikkuvuutta ilman rajoja. Uskon, että Schengen-alue kasvaa pian kahdella uudella jäsenellä, mutta sillä välin Schengenin tietojärjestelmään pääsy on hyvin tärkeä askel. Tietysti on vielä työtä tehtävänä näissä maissa, poliisiyhteistyötä, järjestäytynyt rikollisuus, oikeusprosessit ja me totta kai valvomme näitä itse Haluan käydä kummassakin maassa vuoden loppuun mennessä osoittakseni tukeni paikan päällä ja että voin tutkia, mitä edistystä siellä on tapahtunut ja haluan kiittää näitä maita siitä edistyksestä, jota siellä on tapahtunut. Kuten sanoitte, on tietysti muille jäsenvaltioille tärkeää nähdä, että konkreettisia tuloksia on tulossa – että tämä päättyy hyvin tämä tarina ja että voidaan myöskin lisätä järjestelmän avoimuutta ja lisätä Euroopan unionin, Euroopan parlamentin osuutta siinä, että se auttaa arvioinnissa ja täytäntöönpanossa. Tämäkin on tärkeä askel. Tästä syystä toivonkin, että yhdessä voimme työstää tätä uutta arviointijärjestelmää ja haluaisin myöskin kiittää herra Koilioa tästä työstä, jota hän on tehnyt näiden kahden maiden osalta ja toivon, että yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. Kiitoksia komission jäsenelle ja viimeisenä vielä edustaja Koeljo. Onnittelemme häntä. Hänellä on kaksi minuuttia puheenvuoroa. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoja ystävällisistä sanoista. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Tässä asiassa on laaja konsensus. Halutaan sanoa kyllä näille aloitteille, mutta äh, haluamme vaatia, että äh, parlamentti saa riittävästi tietoa ja vastakin kerrotaan niistä äh, suosituksista, joita ei ole vielä täysin täytäntöön panto. Tämä on siis alkuvaihe ja lisävaiheita tarvitaan vielä, aivan kuten komission jäsen muistutti, mutta aivan lopuksi haluaisin onnitella komission jäsen Malmströmiä näistä takkuista, joita hän antoi. Syksyllä hän nimittäin antaa lainsäädäntöaloitteen arviointijärjestelmästä. Nämä kaksi maata ovat arviointiprosessissa. Ainoastaan neuvosto arvioi ja äh, kuten komissio äh, mainitsi, kaikki toimielimet pitäisi ottaa mukaan arviointiin, äh, komissio ja parlamentti myös. Me tarvitsemme eurooppalaisen arviointijärjestelmän, joka ei perustu kaksinaismoraaliin. Meidän täytyy katsoa sellaisia maita, jotka haluavat tulla mukaan Schengen-alueelle. Mm, Niillä on tiukemmat ehdot kuin niille, jotka ovat jo ole jo, jo mukana Schengen-alueella. Kaikki, jotka haluavat liittyä, niiden pitää osoittaa, että Schengenin säännöstöä sovelletaan tiukasti. Ja tämä pätee nimenomaan ulkorajoihin. Näin me voimme antaa myös kansalaisille turvallisuustakeet. Kiitoksia. Päätimme keskustelun tästä aiheesta ja äänestys huomenna puolilta päivin. Menemme seuraavaan kohtaan, joka onkin jo viimeinen. Suullinen kysymys, joka koskee eh, urheilua.